Okay, let's, let's start. Uh... Okei, okay, aloitetaan. Olkaa tietoisia, että täällä on aika paljon kieliä, mutta Luxemburgissa jo, ei ole Luxemburgissa, niin joudun puhumaan muuta kieltä. Minä esitän, että koska me olemme myös pienempi porukka tässä salissa, että ehkä me noin nopeasti kuulemme nimenne mistä parlamentista niin, että nähdään kuka mistäkin. Näin saamme dynamiikkaa. Olen Klud Turmes. Olen ollut parlamentin jäsen vuodesta 1999 monissa asioissa, uusiutuvissakin asioissa ja energia. Jokurisessa varapuheenjohtajani. Hyvää iltapäivää, Jesus Alike. Olen teollisuusvaliokunnassa edustan huoneessa Espanjassa. <laughs> esittelijä. Hyvää iltapäivää. Olen Jose Palacios, senaattori Espanjasta. Minä edustan teollisuus- ja energiavaliokuntaa senaatista. Että tuli selväksi, me johdamme, herra Lopez esittelee. Nyt meni sekaisin. No nyt se meni kuntoon. No niin, ehkä aloitetaan. Um, Puheenjohtaja sieltä ja Rein Willems, I'm member of the Dutch Senate for three years and I've been... Hollannin senaatin jäsen ollut viisi vuotta. Olen myös ollut on, olen vastuualani on energian siirto. Jonas Mienas, from Lithuania. I am chairman of... Seuras Liet, Liettuasta. Äh, energiavaliokunnan puheenjohtaja. Francisco Casoli. Minä tuulen Italian senaatista. Sen, olen sen senaatin PDR-ryhmän varapuheenjohtaja. Olen myös teollisuusvaliokunnan jäsen. Niin, olen Robert Tortoli, olen itse varapuheenjohtajana ympäristövaliokunnassa edustajan huoneessa Italiassa. Senatore Andrea. Andrea Fluttero, senaattori myös olen ympäristövaliokunnan sihteerinä Italian tasavallan senaatissa. Senatore Salvatore, Tomas... Salvatore Tomaselli, senaattori teollisuusvaliokunnasta Italian senaatista. Uh, Richard Thompson, member of the Britta Thompson, Euroopan parlamentin sosialistiryhmän jäsen ja myös teollisuusvaliokunnan jäsen. Olen Tanskasta. Per Bolund, eh, ledamot för Miljöpartiet. Ympäristöpuolueen edustaja valtiopäiviltä Ruotsista. Olen käsittelemässä siellä lähinnä teollisuus- ja energiasioita. Olen edustajan huoneessa varapuheenjohtajana teollisuusvaliokunnassa. Serge Poignan, vice-président de la... Olen varapuheenjohtajana Assemblée nationale française. Bernadette secrétaire de la... Niin, olen Eurooppa-asiain valiokunnassa Ranskan senaatissa ja olen myös entinen meppi. Kiitoksia. Moje jméno je Alena Gajduškova, jsem předsedkyně Senátu parlamentu. Alena Gajduškova, olen senaatin eh, varapuheenjohtaja Čekin tasavallassa. Olen vastuussa Eurooppa-asioista. Eh, Minä Name Reine Wittmann. Rainer Wittmann, olen Itävallan parlamentin jäsen <clears throat> Olen tieteellisessä ja tutkimusvaliokunnassa ja myös ympäristövaliokunnassa ja puolustus- ja talousvaliokunnassa ja, ja kuulun liberaaliryhmään. Christiane Brunner, member of the Austrian Parliament for the... Itävallan parlamentin jäsen. Energia-asioissa olen myös siellä vastaavana. Okay, um, all... Siinä kaikki parlamentin jäsenet, jotka ovat läsnä Täällä on muitakin, olkaa hyvä. Uh, Doru Leșe mă numesc, reprezint Parlamentul din uh, România, sunt membru al Comisiei. Romanian parlamentin edustaja ja myös uh, teollisuus- ja Eurooppa-asiain valiokunnan jäsen ja liberaalidemokraattisen puolueen varapuheenjohtaja. Andis Kapus, pārstāv Latvijas Republikas saimu. Olen Latvian Simon, Simon jäsen. Anna Zalewska, poseł, Polska, Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Anna Zalewska, puolalainen äh, parlamentaarikko, olen Eurooppa-asiain valiokunnan jäsen ja ympäristöasioissa erikoistunut. Jestem członkiem... E, Krzysztof Zyskiewicz, olen puolalainen parlamentin jäsen Työskentelen Euroopan komission kanssa yhteistyössä ja myös ympäristöasian valiokunnassa Puolassa. Kiitos. Okay, so basically... No niin, <laughs> meillä on periaatteessa tunti. En, kaikki eivät esittäytyneet, anteeksi vielä. Аз съм от парламента на България, казвам се Никола Белишки и съм член на Niin kiitoksia. Minä olen Bulgarias, Bulgaria parlamentin ympäristövaliokunnan jäsen. Doyle, member of the Irish Parliament. Um... Andrew Doyle, Irlannin parlamentin jäsen, maatalous- ja energiaturvallisuusasioista vastaavien valiokuntien jäsen. Gediminas Kirkilas, Lietuvos Seimo narys, Europos reikalų komiteto narys. Liettuan parlamentin jäsen olen minä. Basically we have one hour. Uh, Periaatteessa tunti aikaa siis aiheena ovat siis ympäristö ja energia. Periaatteessa meidän pitäisi keskittyä siis kahteen aihepiiriin, jotka saattavat liittyä myös energiayhteisöön tavalla tai toisella. Energiatehokkuus ja sitten uusiutuvien energialähteiden tekniikat. Meidän on hyvä pyrkiä keskittymään siihen, kun ne käydään yleisempää keskustelua. Tehokkuus ja uusiutuvat liittyvät siihen, mikä olisi mahdollista energiayhteisössä Euroopassa, miten se voisi luoda enemmän tehokkuutta, energiatehokkuutta verrattuna siihen, mitkä näkökohdat energiayhteisössä puolestaan voisivat auttaa uusiutuvien kehittämisessä. Energiatehokkuudesta puheen ollen meillä on oikeasta yhteisön säännöstöä, Euroopan lainsäädäntöä siis. Meillä on paljon säädöksiä, jotka liittyvät perusopimusten artikloihin, laitteiden vähimmäistandardit, autojen vähimmäistandardit. Meillä on myös merkintöjä laitteita varten, mini vähimmäistandardit rakennuksia varten – Pari-kolme viikkoa sitten se saatettiin päätökseen yhden direktiivin kohdalla. Siksi kysyisinkin teiltä, millä aloilla teidän mielestänne energiatehokkuutta voitaisiin auttaa energiayhteisön avulla? Yksi alue, josta olen lukenut, kun kävin yliopistoväen tekstejä läpi, on energiaverotus. Siis Yksi vahva kohta heidän asiakirjassaan on se, että meillä pitäisi olla yhteistä energiaverotusta. Siinä yksi näkökohta. Ehkä me voimme pyrkiä ottamaan tämän käsittelyyn ensimmäisen 10-15 minuutin aikana, siis energiatehokkuus. Se on tavallaan tärkein energialähde nyt tällä hetkellä miten energiayhteisö puolestaan voisi meitä auttamaan siinä, että pääsisimme pidemmälle kuin mitä meillä on jo saatu aikaan. Eli kuka haluaa puhua näistä asioista? I think yes, go ahead. Yeah. Oh, we need to speak English or can I... Puhutaanko, puhuko englantia vai puhua myös saksaa äidinkieltäni? Niin? Which languages are... Siis mitä kieliä? Että... Language you, you, we have all uh, language from the European community. Okay, then I, then I... Kaikki yhteisen kielen. Sitten käytän äidinkieltäni. Olen Euroopan taloussosiaalikomiteasta ja kysymykseni koskee energiaa verotuksen osalta ennen kaikkea, kun se on näin yleisesti. Se tietenkin liittyy kilpailukykyyn Euroopassa ja, ja energiahintojen eh, vaikuttu, siihen, miten energiahinnat vaikuttavat energiavaltaiseen teollisuuteen. Ja tässä minusta on ongelma, jos nyt jos energiavero on välineenä yhtäältä rahanhankintaan, mutta hän muotoilitte tämän hyvin yleisesti kaikkien energiamuotojen osalta – että se olisi myös keino säästää energiaa. Jos sitä käytetään vain Euroopassa eikä muualla maailmassa, niin silloin meidän teollisuutemme kokee kilpailuongelmia. Siinä mielessä valitettavasti tämä on tyyppi nyt kuin Kööpenhaminassa, että siellä oli sillä kysymys, joka voidaan ratkaista vain globaalilla tasolla. Toisaalta energiaveron käyttö ainakin sellaisessa tarkoituksessa, että saataisiin uutta energiateknologiaa kehitettyä, eli tämmöisen niin kuin, tavallaan, niin kuin, ta, äh, niin kuin jyvitettyä, että saataisiin hiilidioksidi, halp, aika vähän hiilidioksidista äh, energiatuotantoa, niin se on edelleenkin lyhyt, lyhyen aikavälin juttu koska se saattaa kuitenkin vaikuttaa haitallisesti kilpailukykyymme, mutta keskipitkällä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä saattaa olla johdon, tarkoituksenmukaista semminkin, jos muutkin maat sittenkin lähtisivät kehittämään energiaa, vähäenergistä teknologiaa. Ja siinä mielessä ainakin tämä voisi vaikuttaa keskipitkällä aikavälillä myönteisesti, mutta tämä on kuitenkin kriittinen ja problemaattinen väline. Jos te sallitte, että minä puhun vielä näin pitkään, niin sanon vielä sen, että eh, Euroopan talossa sosiaalikomitea on suositellut, että mikäli tulisi hiilidioksidivero, että se oli tällainen selektiivinen energiavero, jota sen tarkoituksena ei ole listaa tehokkuutta, vaan pikemminkin vähentää päästöjä energiantuotannossa. Jos tällä hiilidioksidivero tulisi niin silloin samaan tyyliin kuin eh, hiilidioksidipäästösertifikaatit, eh, sitä pitäisi käyttää pelkästään siihen, että kehitettäisiin vähän hiilidioksidista energiatuotantoa, eh, niin, ja koska sen rahoitus on edelleen vielä vähän naftia. Anteeksi, puhuin näin pitkään, mutta sain, olen kiitollinen, että sain puhua. Täällä on jo listalla liike Simenas, Mr. Uh, Kapots. Uh, and uh, so basically the next who wants to speak is... Seuraavaksi Ravonjon. Or maybe you, you can take note and then you, you can... You can... Te voitte käynnistää. Hands, uh... Näyttäkää kättä nostamalla, jos haluatte puhua, niin sihteeristölle. Eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvät herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Kun meillä nyt on näitä eurooppalaisia yhteisiä ollut, on tajuttu, miten tärkeää on energiapolitiikkaa yhteisesti koordinoida ja vahvistaa ja syventää näitä avainalueita Euroopassa. Ja tämän prosessin seurauksena, kuten tänäkin nähdään, Tästä politiikasta on tullut hyvin keskeinen osa, se on toteutettava, jotta voimme suuntautua tulevaisuuteen ajatellen yrityksiä ja kansalaisia. Siksi Euroopan toimielisten vastuuna on yhtä lailla myös parlamenteissa määritellä, mihin suunnata energiapolitiikkaa. Näin voidaan saavuttaa kolme tavoitetta, jotka ovat eurooppalaisessa energiasäännössä mukana, kilpailukyky, turvallisuus ja kestävyys. Jotta kolme tavoitetta voidaan saavuttaa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden niin täytyy tehdä työtä, kuten tekevätkin jo vahvistaakseen alueelle, talousaluetta energiakysymyksissä, että on vähän päästöjä, hiilidioksidipäästöjä, lisätään tuotantoa ja käytettäisiin enemmän energiaa, jossa on vähemmän päästöjä. Ja näin voidaan sitten tehokkuutta lisätä siinä, mitä me tuotamme. Näin tulevaisuus on erittäin tärkeä. myös tulevaisuudesta energian asema on erittäin tärkeä. Näin voidaan taata pääsy energialähteelle ja varsinkin on kyse uusiutuvista energialähteistä. Tässä tehtävässä, kuten nyt puhutaan uusiutuvista tai vähäpäästöisistä energialähteistä, meillä on tärkeä paperi tässä, että voidaan saavuttaa nämä kolme tavoitetta, jotka mainitsit tässä strategiassa, jota nyt ollaan työstämässä sitten 2006-luvusta lähtien, on määritelty sitova tasoit, tavoite niin, että voidaan meidän uusiutuvia energialähteitä 7-20 prosenttiin 2020 mennessä. Se on sitova tavoite ja se on nyt muuttumassa todellisuudeksi. Edistysaskeleita on saavutettu, siksi voi olla aika hyvä olla myös toiveikas tavoitteiden saavuttamisessa. Lyhyellä aikavälillä täytyy olla hyvin selvä, mitä teemme, että koordinoidaan, yhteensovitetaan, mitä uusittuvien aloilla tehdään kansallisesti niin, että jokainen maas voi hyväksyä tekniikoita, jotka sopivat omaan talouteen – ja sitten on yhteiset tavoitteet, jotka ovat sitovia. Näin voidaan mennä yhteen yhtenäiseen suuntaan ja näin se on kaikkien hyväksi. Tässä tasapainossa meidän täytyy tehdä työtä niin, että syntyy tasapaino suurten laitosten kohdalla, että on puhtaita lähteitä ja uusia tekniikoita käytössä. Tästä voimme jotain oppia aina. Tämä on eniten keskeisessä asemassa Euroopan energiatekniikan strategiassa. Siinä yhtäältä tavoitteena on vähentää vähän saastuttavien energialähteiden kustannuksia ja tekniikkaa ylipäätään korostaa vähän hiilidioksidipitoisia tekniikoita. Niiden mahdollisuus on valtava Euroopassa. Tässä viittaan muun muassa tuulivoimaan, aurinkovoimaan, älykkäisiin sähköverkkoihin – voidaan myös hiili, hiiltä talteen ottaa. Tässä Euroopassa me joudumme ponnistelemaan paljon. Tulevina vuosina tarvitaan myös 50 miljoonaa tutkimukseen ja tekniikkaan. On erittäin tärkeää, että sijoittaja, mitä kukin hallitus tekee jo kansallisesti, niin tämän myötä voimme lähentää näiden puhtaiden lähteiden käyttöä. Näin kilpailukykyä, teollisuutta ja kestävyyttä syntyy myös ympäristön kannalta ja näin riippumattomuus energian saatavuuden osalta kasvaa. Siksi täytyy mennä vielä pidemmälle ja asettaa tavoitteet, jotka ovat pitkällä aikavälillä 2030-2050 asti. Jos ilmastonmuutoksen torjuntaa ajatellaan, niin me tarvitsemme vahvan teollisuuden, joka on kilpailukykyistä. Varmasti kansallisten parlamenttien tapaaminen on hyvä mahdollisuus harjoittaa pohdiskelua, suuntaa katseet tulevaisuuteen uudessa energiapolitiikassa Euroopassa ja ennen kaikkea ajatellaan, mitä uusiutuvia lähteitä meillä on ja varsinkin vähäpäästöisiä lähteitä. Näin saadaan aikaan malli, joka on välttämätöntä, jotta saadaan aikaan edistystä. Siinä, mitä kansalliset tahtoivat tehdä tai Euroopassa ylipäätään. G21-taso myös. So next speaker is, uh, Mr. Seuraavaksi herra Rossi. Member of European Parliament is grazie Presidente. Io credo che... Suomen tulkit tiedustelevat tässä vaiheessa ystävällisesti, kuunnellaanko salissa Suomen tulkkausta. Jos kuuntelette Suomea, antakaa meille ystävällisesti merkki koppiin numero 10. Jos saamme merkin koppiin numero 10,